ensimmäisessä istunnossa lokakuussa. Nyt kello on juuri 23 pintaan. Istunto keskeytetään. Istunto jatkuu huone kello 9. Toivotan teille kaikille hyvää yötä. Kuulemiin.